Dear colleagues, we can uh, start with uh, the next item in our agenda, that is the number 12. The, I have to remember that the coordinators recommend Haluan muistuttaa, että koordinaattorin äh, päätökset on jaettu sähköisesti. Äh, nyt ne voidaan hyväksyä, jos ei vastustusta ole. Ja nyt voimme mennä esityslistan kohtaan 13, joka käsittelee kemian teollisuutta ja refittiä. Ja tässä vaiheessa haluaisin pyytää komission edustajaa Petinelliä tulemaan tänne. Hän voi kertoa meille tämän tutkimuksen tuloksista. Olkaa hyvä. And thank you, honorable Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvoisat jäsenet siitä, että olette kutsuneet minut tänne Envi-valiokunnan kokoukseen. Minulla on ilo esitellä teille puitteisto ja tietyt ensimmäiset tiedot tutkimuksestamme, joka koskee kumulatiivisen kustannusten arvioinnin tuloksia kemianteollisuuden alalla. Nämä tiedot on julkaistu myös meidän nettisivuillamme. Tämä on meille mahdollisuus korostaa, että nyt me puhumme arvioinnista, jonka komissio on tilannut, mutta jonka on tehnyt riippumaton taho. Kuten jokaisessa tutkimuksessa, tiedot ovat tärkeä osa työtämme, mutta ne eivät tule komissiolta suoraan. Tämä on palveluntarjoajan toteuttama tutkimus. Säätely on erittäin tärkeää kemian teollisuuden alalla. Kemian teollisuuden välineitä täytyy käyttää turvallisella ympäristöystävällisellä tavalla ja ei ole epäilystäkään siitä, ettäkö lainsäädäntöä tällä alalla tarvitaan. Kuten aina, meidän täytyy ottaa kemian teollisuuden alalla huomioon myöskin Euroopan unionin teollisuuden kilpailukyky ja teollisuuden kehityksen kestävyys. Siksi me olemme toteuttaneet nyt kokonaissäätelykustannuksista arvion kemian teollisuuden alalta. Tässä kumulatiivisessa kustannusarviossa meillä ei ole kokonaisarviota, me keskitymme kustannuksiin, emmekä niinkään säätelyn hyötyihin ja tuloksiin. Tämän vuoksi tutkimusta ei pidä arvioida yksinään, se on yksi rakennuspalikka, kun arvioimme Euroopan unionin säätelypuitteistoa. Muita tutkimuksia on tuloillaan ja jo suunniteltu. Niiden tarkoitus on tarkastella sitä, kuinka näitä hyötyjä voitaisiin mitata. Tällä hetkellä olemme kokoamassa eri tutkimusten tuloksia. Aloitan nyt tästä kumulatiivisesta kustannusarvioinnista ja sitten siirryn tämän tutkimuksen ja muiden tutkimusten yhteistuloksiin. Seuraava kuva. En tiedä, näettekö te tästä kuvan vai onko teillä paperit itsellänne, mutta energianteollisuus koostuu monista eri sektoreista. Niistä osa ovat pienempiä, osa suurempia. Ne ovat kaikki kuitenkin hyvin tärkeitä ja ne vaikuttavat hyvin paljon Euroopan unionin teollisuuteen ja talouteen hyvin suuri osa lainsäädäntöä vaikuttaa kemian teollisuuteen, niin tästä syystä me olemme moneen eri osioon ryhmitellyt, ryhmitelleet nämä lainsäädännön osaset. Ne ovat tässä eri sektoreina tässä kuvassa. Me olemme erityisesti niihin sektoreihin keskittyneet, jotka ovat tärkeimpiä, joita oli mahdollista saada kattavaa pitävää tietoa. Nämä ovat sinisellä kuvassa, valkoisella merkittyjä ei ole niinkään tarkasteltu. Luonnollisesti saatte tämän PowerPointin käyttöönne myöhemmin. Seuraava kuva. Nyt siirtyisin ensimmäisiin tutkimuksen tuloksiin. Vuoden 2004-2014 kauden tiedot osoittavat, että säätelykustannukset kasvavat yhä Vuonna 2007-2008 tapahtui suuri muutos, kun REACH ja eh, CLP-lainsäädäntö tuli voimaan. Tämä aiheutti suuria kustannuksia. Tämä on kuitenkin vasta arvioon hyvin varke laskea erityisiä kuluja, jotka tietty lainsäädäntö on tiettyinä vuosina aiheuttanut. Tietyt kulut, kulut ovat tarkempia, toiset vaikuttavat vain viipeellä tilanteeseen. Seuraava kuva. Tutkimus osoittaa, että kemian teollisuudessa on kolme suurta säätelykustannusten aiheuttajaa. Teollisuusprosessit ja päästöt vastaavat yhtä kolmasosaa. Niitä seuraa kemian lainsäädäntö 30 prosenttia ja työhön liittyvä lainsäädäntö 20 prosenttia. Johtopäätös, jonka voimme vetää tällä hetkellä, on se, että kemian teollisuus todellakin tuntee eri lainsäädännöllisten pakettien vaikutukset, ei vain REACH-paketin vaikutukset. Kumultiivinen kustannusarviointi voi vastata vain osaan kysymyksiämme, ja meidän täytyy arvioida näitä eri kustannusryhmiä erillään. Toinen mielenkiintoinen seikka ovat säätelykustannukset lisäarvoon verrattuna. Esimerkiksi kasvin suoja-aineiden osalta 23 prosenttia ne vastaavat, kun taas säätelykulut ovat vähemmän tärkeät muoviteollisuudessa noin 3 prosenttia. Yritysten kasvun kestävyys ja mahdollisuus investoida on yksi seikka, johon kustannukset vaikuttavat. Kuitenkin suoria johtopäätöksiä emme vain tästä tutkimuksesta voi yksinään vetää. Paljon enemmän riippuu myöskin Euroopan unionin yleistä säätelypuitteistosta koskien kilpailua ja siitä, vastaako lainsäädäntö tarkoitustaan. Laajemmissa tutkimuksissa saamme lisätietoa näistä kysymyksistä. Tässä kuvassa voisin nyt paremmin selittää näiden kahden tutkimuksen CCA ja Fitness Checkin täydentävyyden. TCA vertailee kaikkia säätelykuluja, joita koituu kemian teollisuudelle, ei enempää eikä vähempää. Fitness Check puolestaan tarkastelee lainsäädännön yleistä tehokkuutta, soveltuvuutta ja vaikutusta. Tässä on siis kaksi eri tapausta kyseessä. Teollisuus, tietty sektori ja lainsäädäntö yleisesti ottaen. Meidän tutkimuksemme metodologia, jota on käytetty Euroopan unionin säätelykustannuksien arvioimiseksi kemian teollisuuden alalla on jotakin, mitä voimme käyttää myöskin fitness checkissä koko kemian teollisuuden alalla, ei vain REACHin osalta jotta voisimme poliittisia johtopäätöksiä näistä kustannusanalyyseistä vetää, meidän täytyy vielä paremmin ymmärtää, mitkä kulut ovat todellakin merkityksellisiä tehokkuuden osalta lainsäädännössä. Mielestäni meidän pitäisi välttää suoraa vertailua Euroopan unionin lainsäädännön suorasta hyödystä. Kuten aikaisemmin totesin, säätelykustannukset saattavat aiheuttaa myöskin yhteiskunnallisia seuraamuksia, esimerkiksi työpaikkoja saatetaan menettää, mutta nämä asiat täytyy kuitenkin todistaa tapauskohtaisesti suoraan. Kumulatiivinen eh, kustannusanalyysi, kuten näette, sisälsi toisen analyysiosion, jossa analysoimme eroja säätely osalta Euroopan unionissa ja muissa maissa maailmassa. Tämä analyysi totesi, että Euroopan unionin kemian teollisuuden yritykset kärsivät. Slowly. Yes. Voisitteko puhua hitaammin? We will therefore complement our... Niin, tämä kumulatiivinen tutkimus sisältää toisen osion, jossa analysoimme eroja säätelykulujen osalta Euroopan unionissa verrattuna muihin maailman maihin. Tässä yhteydessä havaitsis, me, että säätelykulut aiheuttavat äh, kilpailuhaitan Euroopan unionin teollisuusyrityksille. Jos näin todellakin on, meidän täytyy ottaa se huomioon, kun tarkastelemme sitä, vastaako lainsäädäntö tarkoitustaan. Me olemme jo tehneet äh, kumulatiivisen arvioinnin, jota voimme käyttää lainsäädäntöä pohdittaessa esimerkiksi, kuinka paljon – voimme kasvattaa sääntöjen noudattamista aiheuttamatta lisäkuluja. Tämä on jotakin, mitä voisimme seuraavassa jaksossa tarkastella. Ja tämä vaikuttaa myöskin kaikkien alan yritysten toiminnan kestävyyteen. Johtopäätöksen tarkoituksenamme oli siis käsittää mitkä ovat Euroopan unionin teollisuuden kestävyyteen vaikuttavat seikat. Aikaisemmin meillä oli vain mielikuvia, nyt meillä on todellista tutkimustietoa taustalla. Siksi on tärkeää jatkaa tätä työtä ja viedä säätelykustannukset laajempaan puitteistoon. Voimme myöskin lisäarvoa 2-5 prosenttia kokonaiskuluista on ehkä melkoisen pieni osuus, mutta se nimenomaan voi nakertaa sitä osiota, joka on tarpeen ähm, alan kehityksen investointeihin. Paljon kiitoksia, olen käytettävissä ne kysymyksiä varten. Kiitos. Kiitoksia tästä esityksestä. Ja nyt en tiedä, haluavatko jotkut jäsenet puheenvuoron. Herra Pots. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega z Evropské... Kiitoksia. Euroopan komission edustaja on todennut, että cca tutkimus on lainsäädäntöpalapelin osa. Se, mikä täällä puuttuu, on kuitenkin yksi asia, se, että onko tämä Mekko kaupallisen tutkimuksen lisäksi, jossa keskitytään pääasiallisesti lainsäädännön vaikutuksiin kemianteollisuuteen, halutaanko myös nähdä, millä tavalla kemianteollisuus aiheuttaa kustannuksia kansallisiin budjetteihin ja millä tavalla tuo äh, sääntelyn puuttuminen ei aiheuttaisi kustannuksia. Näin minun mielestäni käsisi, kävisi, jos kemianteollisuutta ei säädeltäisi. Silloin meillä olisi korkeammat terveydenhoitokustannukset. Joten pohdin vain, että aikooko Euroopan komissio tutkia sitä, onko kemianteollisuus aiheuttanut lisäkustannuksia – julkiseen talouteen. Ja tämän lisäksi on aika yllättävää se, että on sanottu, kyseessä on ei-sitova tutkimus. Ja se kuulostaa aika epämääräiseltä. Ja haluaisinkin tätä paljon se on maksanut, jos kerran ei ole sitova tutkimus. Ja, ich kann mich dem Kollegen Niin, voin olla samaa mieltä äh, kollegan kanssa, mutta kysymys kuuluu, tässä on kyse vain kemian teollisuuden kilpailukyvystä. Tämä voi olla aihe, mutta onko sitten järkeä tällainen tutkimus tilata, joka ei huomioi asetuksen muita aspekteja. Se, mitä kollega sanoi, nämä ympäristöhaitat, jotka vältettiin, terveyshaitat, jotka vältettiin johtuen hyvästä lainsäädännöstä. Te tutkimuksenne tusialle asetatte aina ajatuksen vain siitä, että syntyy kustannuksia sääntelyn kautta. Näin usein on, mutta nyt sitten sillä halutaan sugeroida, että kustannuksia on laskettava, koska, tasoa on laskettava, koska kemian teollisuuden kilpailukyky kärsii, niin se on vain oletus? On, voiko, meneekö kemian teollisuudessa lainsäädännön takia oikeastaan huonosti Euroopassa? No, jos katsoo kemian teollisuuden tilannetta, niin e, ei voida väittää, että lainsäädännön takia sillä menee huonosti. Ja sitähän te epäsuorasti tässä väitätte. Ja tuleeko sitten mahdollisesti vielä lisätutkimuksia, jotka osoittavat, millaisia myönteisiä vaikutuksia Euroopan lainsäädännöllä on, eikä pelkästään näitä kielteisiä vaikutuksia, koska meillä nyt on sääntelyä, joka aiheuttaa suuria kustannuksia teidän nähdäksenne, mutta siitä on myös hyötyä. Kyllähän teollisuuden kilpailukyky vahvistuu myös sillä tavoin, että meillä on uskottava ympäristövaikutusten arvioinneissa. Se voi olla vain kilpailuetu. Sitten haluaisin myös tietää, minkä tietojen pohjalta te tämän tutkimuksen teitte, millaiselle tilastopohjalle tämä perustuu. Teette sitä tässä laisinkaan. Olen kovin pahoillani, mutta Mielestäni valiokunnalla tämä on osoittanut ihan selvän kannan. Se piti tätä prosessia turhana. Silti komissio on tilannut tämän tutkimuksen, mutta mielestäni se ei ole sovelias eikä se tätä REFIT-prosessia laisinkaan tue. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Sitten voimme pyytää komissiota reagoimaan. Yes, thank you very much. Um... Kiitoksia. Puhutaan tästä tutkimuksesta. Niin tämä tutkimus toimii laajemman arvion rakennuspalikkana, se arvio, jonka komissio tekee. Sitten tulee näitä FIT-tarkistuksia, jossa tarkastellaan kaikkia vaikutuksia mukaan lukien hyödyt, ja kustannukset, jotka aiheutuvat kansallisella tasolla kemikaalilainsäädännöstä REACHin ulkopuolelta. Lisäksi arvioidaan myös REACH-lainsäädäntöä, koska näin lainsäädäntö itse vaatii. Eli vasta sitten, kun meillä on tämä globaali kuva, voimme tehdä yhteenvedon. Tämä on siis vain yksi rakennuspalikka muiden joukossa. Itse tutkimuksesta, kuten kaikissa tutkimuksissa, jos tehdään eri aloihin keskittyneissä instituutioissa, kemiallisissa tai muissa, niin aivan tavallista on se, että tutkimusta ei tehdä yhteenvedon tekemiseksi, vaan niitä valmistetaan tiedon antamiseksi. Eli näissä pyritään antamaan tietoa, ja sitä olemme myös tässä pyytäneet, jotta saisimme tietoa siitä, mitä näiden lainsäädännön kumulatiiviset kustannukset mitään suositusta tai yhteenvetopäätelmää ei kuitenkaan näiden pohjalta tehdä. Komissio on työstää tätä tietoa sitten ja ehdottaa tätä tietoa sitten Euroopan parlamentille viidennen tarkastuksen yhteydessä. Kun puhutaan itse tutkimuksesta, se on käsittääkseni noin 350 000 euroa. Ja näin olen tainnut kattaa kaikki kysymykset, joita on esitetty, mutta vielä kerran haluan painottaa sitä, että tämä on yksi niistä rakennuspalikoista, joka on osa, joka muodostaa osan tästä fitness-tarkistuksesta. Ja sanoin aivan alussa, että ei ole, että on erittäin paljon hyötyjä sille, että meillä on kemian lainsäädäntö. Tämä on ehdottoman välttämätöntä, siitä ei ole epäilystäkään. Thank you very much. Now... Kiitoksia. Edustaja Hoisling, anteeksi. Niin, et vastannut kysymykseeni nimittäin tämän tutkimuksen tilasto perusta. Mistä nämä tiedot olette saanut? Ja tulevatko ne kemion teollisuudelta itseltään vai mistä te olette ne keränneet? The answer we have uh, Ennen vastausta meillä on vielä eräs puheenvuoropyyntö herra Potsilta. Kiitoksia. Minulla on yksi lisäkysymys. Olen aina ajatellut, että tällaisia Tällaisia tutkimustuloksia varten komissiolla on Joint Research Team, tutkimusyksikkö. Ja 350 000 euroa te maksoitte jostakin, mitä tämä Joint Research Unit olisi voinut toteuttaa, yhteinen tutkimusyksikkö siis. And the commission request a study to the pay also to the GRC. Kun komission pyyntö esitetään yhteiselle tutkimuskeskukselle, niin se aloittaa tutkimuksen. Meidän täytyy silloin siirtää rahaa budjettikohdastamme yhteiselle tutkimuskeskukselle tai ulkoiselle sopimuspalvelutarjoajalle. Sopimuksen määrästä, joka on siis myönnetty tavallisen tarjouskilpailun pohjalta, niin en tiedä tarkalleen sitä, mutta tämä on siis hoidettu hankintakilpailu, tavalliset hankinta, hankintapäätöksen ja tarjouskilpailun nojalla. Tämä on siis se ero rahallisesti katsoen. Ja kun katsotaan se metodologia, meillä ei ole olemassa tilastoja tältä alalta. Ja näin tämä palvelutarjoaja pyytää näitä yrityksiltä, joita on analysoitu. Kyseessä on siis tieto, että yritykset itse ovat antaneet Ja tätä parempaa tietoa emme voi saada. Mitä muuta tietoa ei sieltä muuta kuin sitä, mitä pyydetään yrityksiltä, sillä mitään tilastotietoa ei ole olemassa. Thank you very much for your answer. I don't know if the colleagues... Kiitoksia tästä vastauksesta. En tiedä, olivatko kollegat kovin tyytyväisiä vastaukseen, mutta hyvä on. Ja nyt voimme päättää tähän tämän asian ja voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kiitämme komissiota siitä, että se oli täällä ja menemme seuraavaan kohtaan, nimittäin luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuva rikollisuus, politiikkayksikön ähm, tekemän tutkimuksen esittely. Meillä on Rova Gersteter ja herra Siina äh, Ekologi Instituutista. He esittelevät tämän tutkimuksen. Teillä on 10 minuuttia tai vähän enemmänkin, jos tarvitsette tämän tutkimuksen esittelyyn. Teillä on puheenvuoro ja voitte aloittaa. Thank you, Chair, for this introduction and thank you very much for this invitation. Kiitoksia puheenjohtaja tästä alustuksesta. Kiitoksia mahdollisuudesta esitellä tämä tutkimus luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvista rikoksista tälle yleisölle. Me olemme kummatkin tästä Ecologic Instituutista, joka on Berliinistä. Koordinoimme tätä tutkimusta, mutta Kuten näette tästä kalvolta, tämä on konsortio, joka on tämän tutkimuksen tehnyt. Siinä on useampia instituutteja ja henkilöitä mukana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa yleiskuva tämän hetkisestä tilanteesta liittyen luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaan rikollisuuteen EU:ssa ja mahdollisista toimista, parannusehdotuksista ja millainen lisäarvo EUn toimintasuunnitelma mm, luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvasta rikollisuudesta voisi olla. Ja tämähän komissio on hyväksynyt 26. helmikuuta. Muutama sana tästä mm, tutkimusmenetelmästä Tietenkin tarkastelimme akateemista ja virallista kirjallisuutta, teimme internetpohjaisen tutkimuksen 25 jäsenvaltion kesken, mutta saimme valitettavasti vain hyvin vähän vastauksia. Mm, teimme, keräsimme tietoa EU-TWIX-tietokannasta, joka mm, keskittää tietoa takavarikoista, jotka on tehty jäsenvaltioissa, ja sitten me teimme syvällisen maakohtaisen analysoinnin äh, Saksa, Alankomaat, Puola, Espanja ja yhdistynyt kuningaskunta. Näiden kohdalta teimme tämän analyysin mukaan lukien asiantuntijahaastattelut. Nämä raportit on julkaistu erikseen. Ja sitten teimme joitakin suosituksia, jotka perustuivat omiin löydöksiimme, mutta myös muihin löydöksiin, esimerkiksi IFACE-hankkeesta, eh, joka on tutkimushanke ympäristörikoksista. Ja se saatiin päätökseen vasta vähän aikaa sitten ja jotkut tämän tutkimuksen laatijat olivat myös mukana tässä toisessa tutkimuksessa. Haluan antaa teille lyhyen kokonaiskuvan johtopäätelmistämme ja suosituksistamme. EU on sekä kohde että kauttakulku alue tällaisille viljeläin- ja kasvituotteille. Meillä olemme läpikulkualue nisäkkäille, mutta kohde esimerkiksi kaviarille, kalalle, papukaijoille ja vaihtoehtoisille eh, lääketuotteille. Mm, ja takavarikoita tehdään erityisesti maissa, joissa on suuri eh, kaupankäyntivolyymi, Saksa, Alankomaat, Espanja, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta. Ja eh, tällaiset postikeskukset, niiden merkitys on yhä tärkeämpi. Tähän mennessä Lentokentät ovat olleet tärkeitä, mutta postikeskukset vahvistuvat ja samoin internet. Tässä tutkimuksessa tunnistimme neljä tärkeää kaupankäyntireittiä. Suuret äh, nisäkkäät, sarvikuonot ja muut, jotka tulevat Aasiasta ja Afrikasta, äh, jotka tulevat Afrikasta ja menevät Aasiaan. Sitten äh, raja, rannikoilla tapahtuva salakuljetus ja sitten linnut, jotka tulevat eh, Kaakkois-Euroopasta Etelä-Eurooppaan ja sitten meillä on myös eh, tuotteita, joita viedään Itä-Euroopan maatien kautta. Ja sitten aasialainen vienti, mitä tällä tarkoitetaan? Tällä tarkoitetaan yleensä vaihtoehtoisia lääkekinnallisia tuotteita, jotka on tehty niistä nisäkkäistä, jotka vietiin Aasiaan EU-kauppakeskusten kautta ja ne palaavat sitten Eurooppaan lääkinnällisinä tuotteina. Venäjän luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suhteen tilanne on vähän monimutkaisempi, siinä me emme tiedä kohdemaista riittävästi. Tässä te voitte nähdä nämä kauppareitit. Seura- nämä punaiset nuolet ovat nämä ensisijaiset kauppareitit, norsunluu, eläinten taljat ja sitten nämä vihreä nuoli on tätä rannikko salakuljetusta. Sitten ruskea ja sitten vih, vi, vihreä on lintujen salakuljetusta ja tämä violetti nuoli on venäläistä salakuljetusta ja asialaisia vientituotteita. Mennään sitten lainsäädäntöön ja lainsäädännön täytäntöönpanoon. EUn lainsäädäntöpuitteet ovat riittävät. Suuri huoli on täytäntöönpanon puutteellisuus ja epätasainen täytäntöönpano EU:ssa. Usein on hyvin alhaiset rangaistukset, vähän tietoa, teknisiä kykyjä, tietoisuutta ja asiantuntemuutta poliisivoimissa ja poliisiviranomaiset kiinnittävät vain vähän huomiota luonnonvaraisiin eläimiin ja kasviin kohdistuvaan rikollisuuteen. Meillä on vain vähän tietoa jäsenvaltioista langetetuista rangaistuksista. Ne ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Meillä on vain hyvin vähän tietoa, kuinka paljon viranomaisyhteistyötä on sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Järjestäytyneestä rikollisuudesta ja rahanpesusta. Niiden merkitys vaihtelee myös hyvin paljon eri jäsenvaltioiden välillä. Monissa jäsenvaltioissa me emme saaneet laisinkaan tietoa siitä, että järjestäytynyt rikollisuus tai rahanpesu olisi suuri ongelma, mutta meillä on hyvin vähän empiiristä tietoa tästä. Toisaalta EUn toimintasuunnitelma tältä alalta voisi tuoda hyvin paljon lisäarvoa. Näin on tässä kuulemis menettelyssä käynyt ilmi. Eri sidosryhmät ovat näin ilmaisseet. Ja nyt haluaisin antaa teille lyhyen äh, kokonaiskuvan suosituksistamme. Tämä on nyt äh, ryhmitetty eri äh, otsikoiden alle. Ensin prioriteetin asettaminen. Luonnonvaraisiin eläimiin ja kasvien kohdistuvan rikollisuuden pitäisi asettaa prioriteetti asemaan, jotta se saisi tarvittavat määrärahat. Se on tärkeää sekä poliittisesti että käytännön tasolla. Poliittisesti on tärkeää, ettei keskustella pelkästään sarvikuonosta ja elefanteista, vaan myös esimerkiksi erilaisista erilaisista matelioista. Ja lisäksi täytyisi hyödyntää kohdistettuja valvontaa. Toinen aihe on kysynnän vähentäminen. EU-ssa suositimme erilaisia strategioita kysynnän vähentämiseksi. Tämä koskee erityisesti lemmikkieläinkauppaa ja toisaalta olisi vähennettävä kysyntää tärkeissä Äh, kohdemaissa. Ja erikoistuminen on myös tärkeää. Tarvitsemme erikoistunutta henkilökuntaa, koulutusta ja erikoisyksikköjä kaikilla tasoilla. Yhteistyö on myös äh, tärkeä kysymys. Pitäisi enemmän ottaa Eurojust ja Europol mukaan tähän Tällä tavoin voitaisiin vahvistaa koordinointua rajat ylittävässä mm, toiminnassa ja lisäksi pitäisi rahoittaa mm, päätoimijoita, esimerkiksi verkostoja, jotka edistävät täytäntöönpanoa. Toinen tärkeä aihe on tiedon keruu ja tiedon saanti. Se on tärkeää, että voidaan kohdistaa valvontaa ja rohkaisimme tai jopa pakottaisimme jäsenvaltiot parantamaan tiedon keruuta ja vaihtoa. Sitten rangaistukset. On aivan selvää, että rangaistusten tason täytyy kuvastaa rikoksen vakavuutta. Me ehdotamme, että jäsenvaltioissa tällainen välinelaatikko ähm, lähestymistapa, että olisi erilaisia välineitä, äh, rikoslaki, mutta myös hallinnollisen äh, lainsäädännön kautta voitaisiin puuttua asioihin ja sitten mm, rangaistusten harmonisointi on hyvin kysy- vaikea kysymys, siitä täytyy keskustella pitkään, mutta jos rangaistuksia pitäisi harmonisoida, niin se on tehtävä ympäristörikosdirektiivin puitteissa, eikä pelkästään niin, että se koskisi vain luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaa rikollisuutta. Ja lopuksi haluaisin hiukan kommentoida tätä EUn toimintasuunnitelmaa. Meillä oli joitakin e, suosituksia tutkimuksessamme ja monet äh, liittyvät juuri siihen, mitä komission äh, helmikuussa hyväksymässä toimintasuunnitelmassa mainittiin. Me suositimme, että ei keskittyä pelkästään täytäntöönpanoon, vaan myöskin ennaltaehkäisyyn ja maailmanlaajuiseen kumppanuuteen. Tiedonanto neuvostolle korostaa sitä, että tästä täytyy tehdä poliittinen prioriteetti. Meillä emme halua rangaistusten harmonisointia pelkästään luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvaan rikollisuuteen. Lisäksi on hyvin tiukkoja aikatauluja ja tarkkaa valvontaa. Kun katsotaan toimenpiteitä, niin olemme hyvin, on hyvin samankaltaisia ehdotuksia tämän toimintasuunnitelman kanssa. Yksityiskohdissa on vähän eroa. Ja tämän eu toimintasuunnitelman tehokkuus riippuu siitä, että kuinka hyvin siihen sitoudutaan pitkällä aikavälillä ja kuinka paljon sille annetaan määrärahoja. Kiitoksia. Now... Kiitoksia. Ja nyt kysyn, kuka kollegoista haluaa puheenvuoron. Thank you, Chair, and thank you for this Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä tutkimuksesta, kiitoksia tästä esittelystä. Mm. Euroopan parlamentin luonnonvaraisten eläinten työryhmän jäsenenä olen pitkään taistellut luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia ja salakuljetusta vastaan. Ja nyt on hienoa, että vihdoin komissio on luonut tällaisen luonnonvaraisiin eläimiin keskittyvän toimintasuunnitelman. Se on hyvin lupaava askel mielestäni, vaikka olenkin sitä mieltä, että toimintasuunnitelma ei ole niin kunnianhimoinen kuin se olisi voinut olla. Olen samaa mieltä suurimman osan tutkimustuloksia kanssa Ymmärrän, että teidän analyysinne tilanteesta on hyvin lähellä komission analyysiä. Nimittäin sitä, että olemassa oleva lainsäädännön puitteisto on sopiva ja että se vastaa tarpeita ja on riittävä luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia vastustamaan. Ymmärrän, että lainsäädännöllisessä puitteistossa on hyvin paljon liikkumavaraa. On mahdollista parantaa toimintaamme luonnonvaraisten eläinten, salakuljetusten ja rikosten osalta. Ja tähän liittyy myöskin koulutus, henkilökunnan koulutus, parempi henkilökunnan rahoitus ja niin edespäin, niin edespäin. Mutta olen silti vieläkin sitä mieltä, että tarvitsemme lisälainsäädännöllisiä toimia, jotta voisimme tehokkaasti vastustaa rikoksia, jotka suht- suuntautuvat luonnonvaraisiin eläimiin. Myöskin komission toimintasuunnitelma hyvin selkeästi tuo esiin sen, että harmonisoidun oikeudellisen perustan puute ja sanktioiden puute ovat suuria esteitä, kun pyritään todellakin toimimaan tehokkaasti tässä taistelussa. Uskoakseni me tarvitsisimme jonkin verran harmonisointia jäsenmaiden sääntöjen osalta ja me tarvitsemme todellisen sanktiojärjestelmän Eurooppaan, sellaisen järjestelmän, joka tehokkaasti voi vähentää luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia ja rangaista niitä ihmisiä, jotka tähän likaiseen peliin ryhtyvät. Haluaisin myöskin kiinnittää huomion siihen, että luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvat rikokset ja salakuljetus ovat jotakin, jota emme voi enää käsitellä siilomaisesti. Luonnollisesti aina me puhumme siitä, että me käsittelisimme asioita systeemisesti, mutta luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvat rikokset liittyvät hyvin suoraan järjestäytyneeseen rikollisuuteen muilla aloilla, mukaan lukien salakuljetus, asekauppa ja salakuljetus, ihmissalakuljetus ja niin edespäin. Siksi meidän täytyy harmonisoida ei vain jäsenmaiden toimintaa ja lainsäädäntöä tällä alalla, vaan myöskin toimintaamme muita rikollisuuden muotoja ja järjestäytyneen rikollisuuden muotoja vastaan, koska nämä hyvin läheisesti liittyvät toisiinsa. Välillä kyseessä ovat samat ryhmät, jotka saavat ähm, aseiden salakuljetuksesta tai huumeiden salakuljetuksesta tuloja, jotka ovat myöskin mukana luonnonvaraisten eläinten salakuljetuksessa. Siksi me tarvitsemme läheistä yhteistyötä ja tämän lisäksi on eräs seikka, joka täytyisi ottaa huomioon mielestäni, kyseessä on korruptio. Luonnollisesti on tärkeää kouluttaa ihmisiä, mm, viranomaisia ja henkilökuntaa, jotka törmäävät luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaan rikollisuuteen, mutta kuten monilla muillakin aloilla meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että korruptio on suuri ongelma, joka tekee luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden vastaisen taistelun tehottomaksi, sillä rikollisryhmät pystyvät estämään viranomaistoimet korruption avulla. Olen myöskin samaa mieltä siinä, että toimeenpanokuulun kattaminen olemassa olevan äh, asetuksen osalta olisi erittäin tärkeää, mutta jälleen kerran tässä täytyy tuoda esiin sekin, että kun me puhumme tuesta sellaisille maille ja niin viranomaisille, jotka ovat näiden eläinten lähtömaita, työ on tärkeää, mutta välillä samantyyppisiä ongelmia esiintyy myöskin Euroopan unionin sisällä. Kuvitelkaapa Itä-Euroopan luonnonvaraisten eläinten salakuljetusreittiä hyvin usein. Siihen ei kiinnitä huomiota, kun ihmiset kiinnittävät huomionsa ennemminkin eksoottisten eläinten salakuljetukseen Etelä-Amerikasta tai Afrikasta Välimeren reittiä pitkin, mutta myöskin tämä Itä-Euroopan reitti on hyvin tärkeä Venäjän vuoksi ja myöskin Itä-Aasian Euroopan unionin väliset reitit kulkevat tätä Itä-Euroopan reittiä pitkin. Ja välillä todellakin on niin, että rahoitusta puuttuu, viranomaisilla ei ole varoja, mitään tehokasta toimintaa ei myöskään ole korruptiota vastaan, eikä kunnollista koulutusta ole henkilökunnalle saatavilla. Sitten vielä kaksi viimeistä asiaa. Kansallisia toimintasuunnitelmia ei ole. On erittäin hienoa, että meillä on eurooppalainen luonnonvarasta ja eläimiä suojeleva toimintasuunnitelma rikosten ja salakuljetuksen osalta, mutta suurimmassa osassa jäsenmaissa ei lainkaan ole tällaisia toimintasuunnitelmia. Ilman niitä pelkkä eurooppalainen toimintasuunnitelma ei voi toimia meidän täytyy siis todellakin ajaa asioita eteenpäin. Sitten vielä viimeinen asia. Meidän täytyy liittää luonnonvaraisia eläimiä koskeva rikollisuuden vastaava taistelu myöskin kestävän kehityksen sääntöihin, eräisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Osa YK on kestävän kehityksen tavoitteista käsittelee salametsästystä, ja näitä kysymyksiä. Meidän täytyy pyrkiä puuttumaan kaikkiin mahdollisuuksiin ja vuosituhat ähm, tavoitteiden, ähm, kestävän kehityksen tavoitteiden suhteen tehdä yhteistyötä myöskin YK kanssa. Mutta jälleen kerran haluaisin kiittää tästä esityksestä. Toivottavasti muutaman vuoden päästä näemme, kuinka komission toimintasuunnitelma tulee muuttumaan todellisuudeksi Sehän on tässä ydinkysymys, kuten tiedätte, meillä on paljon erilaisia strategioita ja papereita, mutta todellinen kysymys on se, kuinka me toimeenpanemme niitä. Toivottavasti yhdessä Euroopan unionin jäsenmaidensa kanssa on tehokas tämän toimintasuunnitelman toteuttamisessa ja saamme tehokampaa vi- eläinten suojelua, rikollisuuden estämistä ja salakuljetuksen estämistä. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komission mukaan 8-20 miljardia euroa siirtyy joka vuosi rikollisjärjestöjen käsiin viljellään kaupassa. Tämä on vastaava kuin esimerkiksi asekaupassa, ihmiskaupassa tai huumausainekaupassa. Haluaisin muistuttaa, että tähän ei ole olemassa kuitenkaan mitään ihmeratkaisuja. Hyvin usein voimme valita täydellisen kiellon ja sitten pragmaattisen lähestymistavan välillä, joka aiheuttaa vähiten vahinkoa. Jos katsotaan esimerkiksi elefanttijahti Afrikassa, se, niin silloin täytyy valita tuon parhaimman käytännön ja salametsästyksen välillä. Kaikki tämä aiheuttaa kuitenkin huomattavia kustannuksia, jotka jotka sitten Afrikalle valtio joutuu kantamaan. Sama koskee myös metsää. Suojeltujen alueiden kunnioitus tässä suhteessa täytyy toimia huolella ja sitten täytyy katsoa näitä puskurivyöhykkeitä. Tärkeää on säilyttää kaikkein haavoittuvimmat alueet. Eri lajikkeiden suojelu voi olla tehokasta vain siinä tapauksessa, jos toimitaan realistisesti. Lopuksi Euroopan unioni on johdannaisoikeudessa on hyväksynyt sitovampia säännöksiä kuin jo voimassa olevat kansainväliset sopimukset. Ja meidän tulisi ennen kaikkea huolehtia siitä, että kaikki maat noudattavat samoja sitoumuksia ja että näitä sitoumuksia todellakin sitten täytäntöön pannaan. Thank you very much. Now Mr. Potts. Kiitoksia, herra Potts. Yeah. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan lyhyesti Mainitsitte, että teitte yhteistyötä vain viiden valtion kanssa. Tietenkin tämä on erittäin tärkeää, koska lainsäädännön valvonta tapahtuu jäsenvaltioissa. Se voidaan tehdä Euroopan tasolle. Minun suositukseni on, en tiedä kuinka paljon kysyitte, vastauksia Tsekin tasavallasta, koska siellä ollaan varsin menestyksekkäitä äh, tämän lainsäädännön täytännöönpanosta. Siellä takavarkoidaan eläimiä, sarvikuonon sarvia ja niin poispäin. Joten en tiedä, miksi äh, otitte vain viisi EU-valtiota tähän tarkkailuun. Ja sitten äh, kysymys, joka liittyy myös siihen, mitä kollegani sanoi, yritän muotoilla tämän tarkkaan. Tuet koskeeko laillinen kaupankäynti eh, villieläimiin kohdistuvaa rikollisuutta vai ehkäiseekö se sitä, kun puhumme kestävästä metsästyksestä ja niin poispäin. Eh, onko se hyvä, jos luomme viralliset markkinat? Ehkäiseekö se eh, näitä rikoksia vai tukeeko se niitä? Tämä on mielestäni tärkeä kysymys. Kiitoksia. Onko muita jäseniä, jotka haluat esittää kysymyksiä? Ei. Sitten voimme antaa puheenvuoron äh, tutkimuksen laatioille vielä kerran. Te voitte vastata. Olkaa hyvä. Um, thank you. Um, well, I, I... Kiitoksia. Niin minusta kaksi kysymystä otti suoraan esille ja muita, jotka käsiteltiin vähän ja kollegani varmaankin myös vastaan muutama kysymykseen. Ensinnäkin, kun katsotaan, mm, miksi viisi maata, olivat tämän syvällisen tutkimuksen keskiössä, niin me emme tietysti pelkästään niitä tutkineet, vaan katsoimme myös CITES-kertomuksia 25 jäsenvaltiosta. Ja lisäksi teimme tämän tutkimuksen 25 jäsenvaltion virkamiesten joukossa. Viisi maata valittiin tähän syvälliseen tutkimukseen. Kysymys on siitä, kuinka paljon budjettia on ja kuinka paljon aikaa on näiden tutkimusten tekemiseen. Ja samalla pyrimme edustamaan tiettyjä jäsenvaltioita, koska joko niitä pidettiin tällaisina luonnonvaraisten eläimien kaupakeskiönä tai siksi, että ne toimivat hyvin. Olisimme tietysti voineet valita muitakin maita. Kuitenkin tämä maanvalinta mielestämme edusti hyvin muitakin maita EU:ssa. Muitakin näkökohtia mainittiin, erityisesti järjestäytynyt rikollisuus. Olemme nähneet, että useat tutkimukset osoittavat yhteyden ähm, luonnonvaraisen eläinten ja järjestäytyneen rikollisuuden välisen yhteyden. Monet totesivat, että järjestäytynyt rikollisuus ei ole ongelma järjest- tuon luonnonvaraisten kaupan kohdalla. Saksa esimerkiksi totesi näin niin Alankomaat, jolloin saattaa olla niin, että se toimii näin joissakin jäsenvaltioissa, saattaa olla niin kolmansissa maissa, mutta meidän ei tule lähteä siitä, että se jokaisessa jäsenvaltiossa ei on ongelmana. Toimintasuunnitelmakysymykset ja sitä pitäisikö jäsenvaltiolla olla niitä, sekin esitettiin täällä. Tietysti yleisesti ottaen on hyvä, antaa prioriteetti näille rikoksille. Olemme tarkastaneet myös tutkimuksessamme sitä tilannetta, jossa jäsenvaltiolla jotainlainen luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvia rikoksia koskeva toimintasuunnitelma on jo olemassa. Jossakin jäsenvaltiossa on ollut selkeä suunnitelma myös siitä, että tuollaista toimintasuunnitelmaa tätä käyttöön he ovat arvioineet tätä tilannetta ja sanoneet, että tekevät jo riittävästi ja ovat yhdessä tehneet päätöksen siitä, että eivät hyväksy tämän kaltaista toimintasuunnitelmaa. Eli jos jäsenvaltiolla tällaista toimintasuunnitelmaa ei ole, niin meidän tulisi katsoa huolella sitä, miksi näin ei ole. Ja onko tämä muita mekanismeja, jonka varalla toimia? Ehkä voin antaa vielä kollegalle, niin ei kun vielä yksi asia, niin halusin sanoa jotain näistä sanktioista vielä. Kollega totesivat aiemmin, että emme ole esittäneet vahvaa kantaa rikosten harmonisoinnista ja halusin vain selventää tätä ajattelutapaa tässä taustalla, sitä mitä mieltä olimme, kun katsemme sitä, mitä sanktioita otetaan käyttöön. Saimme huomata, että ne olivat kaukana tästä laissa säädetystä maksimista. Se koskee kaikkia jäsenvaltioita. Se merkitsee sitä, että jos tuomioistuimet haluaisivat ottaa käyttöön tiukempia sanktioita, ne voisivat näin tehdä. Ja jos tuo lainsäädännön tarjoava maksimi, maksimi olisi korkeampi, niin ei olisi mitään takeita siitä, että tiukempia sanktioita ottaisiin käyttöön tai että jäsenvaltioiden tilanne yhdenmukaistuisi. Siitä syystä toteamme, että meidän täytyy nyt ensiksi ponnistella tämän täytäntöönpanon suhteen sen sijaan, että määrämme asioita paperilla, jotka eivät todella muutakaan todellisuutta. Ja vielä yksi lisäkommentti tähän. Syy, miksi suositimme, että jos puhumme eh, rangaistusten harmonisoinnista ylipäätänsä, niin meidän pitäisi tehdä se ympäristörikosdirektiivin eh, puitteissa eikä vain Äh, villieläinkasvirikosten kohdalla, koska tässä on kyse johdonmukaisuudesta jäsenvaltioiden sisällä ja johdonmukaisuudesta muiden aiheiden kanssa. Jos puhutaan rangaistusten harmonisoinnista, niin sitten se pitäisi tehdä vähintäänkin ympäristörikosten äh, yhteydessä, eikä vain villieläin- ja kasviin kohdistuvissa rikoksissa muuten äh, vaarana, että suntuu hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä käsittelykehikkoja, jotka eivät sovi toisiinsa. Sitten tästä, että EUn toimintasuunnitelma ei ole niin kunnianhimoinen. No, tämä ei tietenkään ollut meidän tutkimuksemme tavoite, että arvioimme tut- toimintasuunnitelmaa, joka ei tutkimuksen loppuvaiheessa ollut vielä edes olemassa, mutta jos sitä verrataan vuonna 2007 suositukseen, niin äh, kyllä tässä on tapahtunut edistystä ei ole kyse pelkästään täytäntöönpanosta, vaan myös ennaltaehkäisystä ja on tämä maailmanlaajuinen ulottuvuus, joka on edistystä ja on myös valvontaa ja aikarajoja, koska muuten voitaisiin järjestää, tehdä eu toimintasuunnitelmaa monista monista eri asioista, mutta se on vain paperilla. Tärkeää on se, että sovelletaanko näitä asioita todellisessa elämässä. Ähm, kansalliset toimintasuunnitelmat voisivat auttaa, mutta tämä voitaisiin myös panna kunnolla täytäntöön ilman näitä toimintasuunnitelmia. Valvonta ja aikarajat ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Lisälainsäädäntö, me emme sano, että lisälainsäädäntö olisi eh, turhaa, mutta ja me myös esimerkiksi sanoimme, että monet sidosryhmät sanoivat, että lainsäädäntö oli hyvin monimutkaista tässä äh, luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvassa rikollisuudessa. Tämä ei aina ole niin helppo ymmärtää. Ja mahdollisesti on myös porsaareikiä, jotka voitaisiin äh, ratkaista usein esimerkiksi Äh, ne, jotka käyvät kauppaa näillä villieläimillä, väittävät, että ne ovat äh, kasvatettuja eläviä. Tällä tavoin kiertävät yleissopimukset, mutta äh, pitäisi korostaa sitä, että kokonaisuudessaan lainsäädäntöpuitteet näyttävät olevan sopivat. Meillä on valtaisa ongelma täytäntöönpanossa ja siksi pitäisi keskittyä enemmänkin siihen, että varmistetaan, että olemassa olevaa lakia noudatetaan sen sijaan, että luodaan uusia säädöksiä, jotka saattavat aiheuttaa uudelleen saman ongelman. Then the question um, is still open. Kysymys onkin sitten siinä, että mikä suhde on laillisen ja laittoman kaupankäynnin välillä, jos tuo laillinen kaupankäynti poistetaan, niin poistuuko silloin laitonkin? Tuo on aika laajapohjainen kysymys kysyttäväksi ja se saattaa tietysti koskea erityisesti eri lajeja ja eri maita, sillä perustelut sille, miksi kauppaa käydään, vaihtelevat. On keräilijöitä, on niitä, jotka haluavat saada voittoa. Eikä se kaikki välttämättä ole sama, mutta se mitä voidaan sanoa näiden äh, haastattelujen kohdalta on, että täytäntöönpano vaikeutuu, sillä sama lajike, sitä voidaan lisännyttää vankeudessa ja sitten tehdä kauppaa laillisesti. Ja sitten voidaan tehdä tuossa samasta lajikkeesta kauppaa myös laittomasti. Tarvitaan siis valtavat määrät resursseja, tunte ja asiantuntemusta, jotta voidaan erottaa tapaukset toisistaan. Samalla viittaa myös aiempaan kommenttiin siitä, joka liittyy kestävään kehitykseen ja kauppaan. Tässä saattaa olla kysymys myös alkuperämaille tuloista, joten asia on monimutkainen ja monet tekijät vaikuttavat tilanteeseen. Yleisesti ottaen kuitenkin uskoisin, että jos katsotaan myös muita rikollisuuden alalajeja, jossa tietty kauppa on kielletty, se ei tavallisesti merkitse sitä, että se kauppa loppuu. Itse olettaisin, että se, että luonnonvaraista elämästä käytävä kauppa tehdään laittomasti, niin ei lopeta sitä, mutta tekee ehkä täytäntöönpanosta helpompaa. Yleistetään vastaus on ei. Mutta vaikea kysymys. Että täytyy katsoa sitten yksityiskohtaisesti, maakohtaisesti tätä tilannetta. Thank you very much. We have a request, an additional request. Ja sitten lisäkysymys varapuheenjohtajaltamme promise that it's not going... Lupaan, että en puhu liian pitkään. Tämä reaktio, jonka mainitsitte siitä, että ehkäpä toimeen pano on tärkeämpää kuin lain säätäminen. Välillä nämä kaksi asiaa mielestäni kuitenkin liittyvät toisiinsa. Unkarissa esimerkiksi minun kotimaassani meillä on melkoisen tiukkaa lainsäädäntöä ympäristörikollisuuden osalta ja olen samaa mieltä, että ympäristörikollisuuden osalta näin pitäisi ollakin, mutta ei ole aivan selvää, kuinka sitä voitaisiin luonnonvaraisiin eläimiin soveltaa. Siinä lainsäädännössä keskitytään luonnon tuhoamiseen, tämän tyyppisiin rikoksiin. Ja jos nyt ymmärretään, että luonnonvaraisten eläinten salakuljetus on tämän eurooppalaisen rikosoikeuden alla, se saattaisi riittää, mutta itse asiassa näinhän ei tehdä. Voisimme ehkä ajaa lainsäädännön toimenpanoa tai selventämistä niin, että tiukkoja ympäristölainsäädännön vaatimuksia pitäisi kunnioittaa mukaan lukien luonnonvaraisten eläinten salakuljetus. Tämä voitaisiin tehdä, eikä vain sata lakia. Kiitoksia. Haluatteko reagoida? As As, as, as I said before. Kuten sanoin aiemmin, emme me suinkaan vastusta tällaista lainsäädäntöä. Kysymys on vain siitä, että missä kohdista pitää painottaa. tietysti selvennykset ovat hyödyllisiä. Monet sidosryhmät ajattelevat, että tähän rikollisuuteen liittyvä lainsäädäntö on aika monimutkaista, eli jonkunlainen selvennys on tarpeen. Thank you very much. Kiitoksia asiantuntijoille näistä hyödyllisistä esityksistä. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Se on se kohta, joka me lisäsimme tämän päivän esityslistalle ja joka meillä oli eilisellä esityslistalla. Seuraava kohta on vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden syntyminen, käsittely ja maan rajat ylittävät siirrot. Ja meillä on tässä keskustelu komission kanssa ja voimme varmaan aloittaa komission esityksellä ja sitten sen jälkeen voimme käydä keskustelua jäsenten kesken. Komissio voi kertoa tästä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, for uh, having put... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, siitä, että laitoitte tämän asian jälleen esityslistalle. Käsittääkseni tässä on yksi lisäkohta, jonka haluaisin ottaa esille tässä alussa, miten ironista olisi se, että aliarvioitaisiin teidän puheenjohtajuutenne tehokkuutta. ajan käytön arvioinnissa ja siksi olen erityisen kiitollinen siitä, että olette laittanut tämän asian uudelle esityslistalle. Tänään haluaisin esittää äskettäisen että sen liittyvän kolmivuotisen kertomuksen esityksen ja haluaisin esittää kolmiosaisesti, ottaa esille metodologia, toiseksi selvittää, mikä on tämän kertomuksen soveltamisala ja sitten mitkä ovat sen päälöydökset. Tämä on Jätteiden kuljetukseen liittyvät ähm, raportit, tämä kattaa vuodet 2010-2012, ei vaan äskettäin pääkertomuksessa on suuri lisäasiakirja, jossa puhutaan tästä asiasta, ja se pohjautuu kahteen eri kertomukseen, jokaisen jäsenvaltion täytyy sitten vuosittain. Ensimmäinen niistä on kopio Baselin yleissopimuksen sihteeristölle, joka sisältää määrällistä tietoa vaarallisten jätteiden rajoilyttävistä liikkeistä. Ja toinen kohta tarjoaa lisätietoa, joka on annettu komissiolle kyselykaavakkeen muodossa. Ja olemme tietoisia siitä, että vaikka tämä laaja mm, tilastollinen näkökulma onkin luotettava, niin tässä on tiettyjä puutteita kan eri syyn takia. Nämä kertomukset ja jäsenvaltiot ovat pohjatyöllemme ja koska monet jäsenvaltiot toimittivat ne aivan liian myöhään, niin komission kertomus ei voinut kuvata kaikkea tietoa tarkkaan. Eurostat on kuitenkin useissa tapauksissa esittänyt arvioita näiden puutteiden paikkaamiseksi. Sitten meillä on tiedoissa selkeitä epäjohdonmukaisuuksia, varsinkin jätteiden tuonti- ja vientiluvuissa niiden pitäisi olla lopputuloksena sama, kun verrataan kaikkia jäsenvaltioita. Ne eivät aina kuitenkaan sovi yhteen. Eurostattu tämän asian ottanut esille ja on pyrkinyt voimakkaammin parantamaan laatua tässä suhteessa raportointi kautta varten. Kun puhutaan sitten soveltamisalassa, tässä on olemassa erilaisia tietoja rajoittavista vaarallisten jätteiden siirroista tai kuljetuksista. Siinä ei käsitellä ei-vaarallisten jätteiden kuljetusta, joka ei liity ilmoitusprosessiin. Itse asiassa EU-lainsäädäntö ei velvoita ilmoittamaan tämänkaltaisista siirroista ja kuten tiedätte, varallisten jätteiden vieminen muualle kuin OECD-maihin on kiellettyä. Tätä siis ei käsitellä lainkaan. Kuitenkin kertomuksessa annetaan tietoa laittomista kuljetuksista ja jäsenvaltioiden äh, tekemistä toimenpiteistä. Päälöydökset, otan esille neljä niistä. Ensinnäkin komission kertomus osoittaa, että vuosien 2000 ja 2012 välillä EU-ssa vaarallisten tuotte on lisääntynyt 36 prosentilla vuonna 2009. Oli pieni, pieni vähennys talouskriisin seurauksena todennäköiseksi toiseksi. Alkuperämaan käsittely on pääsääntö. Vuosina 2012 2010-2012 yli 90 prosenttia kaikesta varasta jätteestä käsiteltiin sen alkuperämaassa. Siitä huolimatta on tiettyjä maita Luxemburgi, Irlanti, Malta, Slovenia, joilla on korkeammat vientiluvut kuin 40 prosenttia. Vaikka suuri osa varasta jätteestä käsitellä alkuperämaasta, raja ylittävät liikehdinnät Euroopan unionin sisällä ovat olleet lisääntymään päin viime vuosien aikana, itse asiassa kaksinkertaistuneet vuosina 2001-2009. Ja ne ovat hiukan vähentyneet tänä raportointiaikana 2010-2012 todennäköisesti talouskriisin seurauksena. näkökulmasta katsottuna näiden äänyden kuuluvuus ei sinänsä ole ehkä huono Euroopan unionissa. Joissakin jäsenvaltioissa on erittäin hienostuneita laitoksia tässä suhteessa, kun taas joissain jäsenvaltioissa sellaiset puuttuvat. Ja hyvin usein kaikkein lähin hyvä fasiliteetti löytyy naapurijäsenvaltiosta. 95 prosenttia kaikista rajoitettavasta mm, varastajättäinen kuljetuksesta on tapahtunut jäsenvaltioiden välillä. Se ilmaisi sen, että Euroopan unioni on miltei omavarainen, eikä meidän tarvitse luottaa EU-ulkopuolisen maiden kapasiteettiin. Lisäksi EU on varastajätteiden nettotuoja – vuosina 2010-2012 maahantuodon varasejätteen määrä oli korkeampi kuin maasta viedyn noin viisinkertaisesti. No sitten laittomat kuljetukset. Meillä oleva lainsäädäntö kieltää tietyt kuljetukset kehitysvaltioihin ja EU-ulkopuolelle. 2014 on kääntänyt todistustaakan päälailleen, eli se kuuluu nyt kuljetusten tekijälle. Ja tämän direktiivin kunnollinen täytäntöönpano on oletetaan aiheuttavan myönteinen vaikutus tilanteeseen. No sitten elinkaarensa päässä olevat ajoneuvot. Näiden suhteen on otettu käyttöön suuntaviivat, jotka ovat olleet voimassa syyskuuta 2011. Ja vaikeivat ne olekaan juridisesti sitovia meidän uskoaksemme, niiden antavat suuntaviivat hyödyttävät jäsenvaltioita, kun nämä pyrkivät vähentämään laittomien kuljetusten määrää. Jotta asiasta voitaisiin varmistautua, komissio tällä hetkellä on ryhtynyt aloitteeseen, joka koskee elinkaarensa päässä olevia ajoneuvoja ja tutkii tilannetta keskittyen pääasiassa siihen, mitkä ovat nämä oletetut olinpaikat. Ja he pyritään myöskin vähentämään ajoneuvojen turhakuljetusta. Tuloksia odotetaan joskus ensi vuonna. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja vielä, niin vastaan kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Thank you very much. And... Kiitoksia oikein paljon. Ja herra Hoislingilla on kysymys, olkaa hyvä. Niin, paljon kiitoksia. Ensinnäkin kiitän komissiota tästä tärkeästä ja hyvästä äh, raportista. Muutamat luvut ovat kauhistuttavia. 75 äh, miljoonaa tonnia vaarallisia jätteitä me tuotamme, eli 150 kiloa per Euroopan asukas. Tämä ei ole mikään pieni luku. Kauhistuttavaa myös se, että laiton vienti lisääntyy 2009-2012. Se on kaksinkertaistunut. Kyllä tässä nyt tarvitaan toimintaa. Ja tehän sanoitte myös tässä kertomuksessanne, että äh, kaikkea ei myöskään tiedetä, siis äh, pimentoon jää paljon. Ja lisäksi haluaisin tietää, mm, miten näitä vaarallisia jätteitä voitaisiin välttää ja syntymistä voitaisiin jälttää. Eikö tämä olisi tavoite, joka pitäisi ottaa mukaan tähän kiertotalous-tavoitteeseen, että meillä olisi jonkinlainen vähennystavoite, jotta voisimme vaarallisia jätteiden, vaarallisten jätteiden määrää vähentää. Ja kuinka eh, näitä vaarallisia jätteitä ylipäätänsä voidaan kierrättää ennen kuin ne lopusijoitetaan. Eh, sehän on aina eh, mielenkiintoista tietää, miten ne jätteet sitten loppujen lopuksi hävitetään. Se on hyvin ongelmallista. Ja me tarvitsisimme myös sitovaa sähköistä tietokantaa ja myöskin tiedonvaihtoa aiotaanko tätä harmonisoida Euroopan laajuisesti ja voisiko se olla pohja tuleville raporteille. Kiitoksia. Kiitos. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, koska tutkimuksessa te mainitsitte luokittelemattoman jätteen. Se on hyvin pieni prosenttiosuus, mutta me pelkäämme pahoin, että sen joukossa saattaa olla jotain hyvin vaarallistakin. Mitä tämä luokittelematon tarkoittaa? Onko muita kysymyksiä? Ei. Olkaa hyvä. Komissiolla on puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Vastatakseni kysymykseen nämä luokittelemattomat jätteet. eivät itse asiassa tarkoita mitään vaarallista. Kyseessä ovat vain sellaiset jätteet, joille ei ole mitään luokkaa. Jätteiden siirto säännöissä, mutta ne on otettu huomioon. Kyseessä ovat siis jätteet, jotka eivät kuulu mihinkään sellaisen jätekategorioihin, jotka ovat säännöissä määriteltyjä, mutta niistä ei tarvitse olla huolissaan, niihin ei lisän mitään ongelmia sisälly. Sitten mitä tulee vaarallisten jätteiden määrän kasvuun. Kyllä todellakin äh, tämän jätteen määrä on kasvanut myöskin siksi, että meidän lainsäädännöstämme on tullut tiukempaa. Vaaralliseksi jätteeksi määritellään aikaista enemmän jätteitä ja myöskin meillä on hyvin paljon tiukempia sääntöjä siitä, kuinka vaarallisia jätteitä saa siirtää tai kuljettaa Todennäköisesti siis äm, tämä ei tarkoita sitä, että tuotamme yhtään enempää vaarallisia jätteitä kuin ennenkään, mutta olette aivan oikeassa. Meidän pitäisi pyrkiä vähentämään vaarallisen jätteen syntymistä ja tässä lainsäädännön uudelleen arvioinnissa, jota ehdotamme joulukuulle ja mietinnössä, jota mielenkiinnolla odotamme täältä valiokunnasta – tullaan myöskin esittämään, että jäsenmaalta vaadittaisiin paljon kattavampien jätteiden vähentämisohjelmien käyttöönottoa. ja Jäsenmaiden pitäisi vähentää jätteiden syntymistä mukaan lukien vaaralliset jätteet. Vaaralliset jätteet täytyy käsitellä luonnollisesti hyvin varovasti ja siksi yhtä luonnollisesti jäsenmaiden ja eri toimijoiden täytyy noudattaa kaikkia vaatimuksia. Siksi olisi parempi, että tätä jätettä syntyisi vähemmän. Jälleen kerran tässä lainsäädännön uudelleen arvioinnissa, jota esitämme, ehdotamme myöskin, että meillä olisi pakollinen sähköinen rekisteröinti vaarallisen jätteen osalta. Me saisimme näin täsmällisempää tietoa ja saisimme paljon enemmän totuutta julki. Tämäkin olisi kannustin vähentää vaarallisen jätteen syntymistä. Komissio on myöskin vakavissaan harkitsemassa jätteiden siirtojen elektronista rekisteröintiä kaiken kaikkiaan. Tämä ei siis rajoittuisi vain vaarallisiin jätteisiin, mutta keskittyisi nimenomaan niihin. Ja jos me saisimme tällaisen äm, sähköisen sähköisen järjestelmän laajalti käyttöön, me voisimme nämä kaikki porsanrajat tukkia, joita melkoisen usein ilmenee suoraan sanottuna meidän tietomme tulevat ympäristövirastolta, Eurostatilta ja muista lähteistä ja puutteita ilmenee usein. Kyllä todellakin olemme ottaneet huomioon tekemänne ehdotukset ja luonnollisesti myöskin ne, joita tulevina kuukausina tulee esiin. Me tulemme ottamaan ne huomioon, kun valmistelemme välineitä tässä asiassa. Kiitoksia. Hyvä on. Haluamme kiittää komissiota tästä hyödyllisestä esityksestä. Ja nyt voimme varmaan päättää kokouksen tähän. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että seuraava kokous järjestetään 20. järjestetään toukokuussa ja sitten kiitämme kaikkia